Buon pomeriggio a tutti. Hyvää iltapäivää kaikille. Haluaisin kertoa teille, että koko kokous lähetetään verkossa suoratoistona. Hyväksymme esityslistan. Esityslistan luonnos on jaettu teille 15. tammikuuta. Jos vastalauseita ei ole, niin sitten hyväksymme esityslistan. Minulla on ilo ilmoittaa teille, että tämän valiokunnan koordinaattorit ovat päättäneet, että kun on kyse äh, äh, neuvoston päätöksestä sopimuksen tekemisestä iso britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä, niin esittelijäksi on nimetty herra Guy Start Renew Europe-ryhmästä. On epätyypillistä, että tämä ilmoitetaan juuri ennen äänestystä, mutta kuten tiedätte, tällä menettelyllä oli hyvin erityiset piirteet, eikä ollut mahdollista aikaisemmin ilmoittaa tätä valiokunnassa. Jos kukaan ei vastusta, niin sitten eh, ehdotan, että hyväksymme tämän koordinaattorien suosituksen. ennen kuin annan puheenvuoron esittelijälle ja varjoesittelijöille muutama eh, ilmoitusmenettelytavasta. Tämä ylimäinen kokous kutsuttiin kokoon, jotta voitaisiin tarkastella ja äänestää eh, suositusluonnosta, joka käsittelee sopimuksen tekemistä iso britannian eh, ja Euroopan, eroamista Euroopan unionista ja ja vaikka poliittinen julistus ei normaalisti ole osa tätä eroamissopimusta, parlamentti kuitenkin ottaa sen huominto Euro- artiklan 52 mukaisesti. Ja siksi arvioimme myös tätä tekstiä. Ja tämä sitten tämä ratifiointiprosessi päättyy, jos kun tämä allekirjoittaa Iso-Britannian kuningatar, ja tämä astuu voimaan 31. tammikuuta 2020, ja prosessin pitäisi päättyä siihen mennessä. Täysistunto äänestää ensi viikolla 29. tammikuuta ennen kuin neuvosto hyväksyy määrä enemmistöllä 31. tammikuuta mennessä. Esittelijä Giefer Verhofstadt on tehnyt suositusluonnoksen, joka ehdottaa, että hyväksytään tämä eh, eroamissopimus, ja tämä suositus lähetettiin kaikille AFKon jäsenille hänelle englanniksi viime keskiviikkona 15. tammikuuta ja määräaika tarkistusten jättämiselle oli tammikuun 20. Äh, päivä kello 17 maanantai siis. Tarkistuksia ei jätetty. Äh, muut kieliversiot äh, lähetettiin teille 20. tammikuuta. 10 parlamenttivaliokunta on ottanut, tehnyt lausunnon kirjeen muodossa. Nämä valiokunnat ovat AFET, INTA, EMPL, ENVI, IMCO, TRAN, AGRI, JURI, LIBE ja PETI työjärjestyksen artiklan 152 mukaisesti tässä vaiheessa voidaan hyväksyä ainoastaan tarkistuksia, joiden tarkoituksena on muuttaa tätä, kaataa tämä suositus, mutta tällaisia tarkistuksia ei tehty. Työjärjestyksen 88 säännön mukaan tämä erosopimus hyväksytään äänten enemmistöllä. Ja äänestyslista lähetettiin teille 28. tammikuuta, koska tarkistuksia ei jätetty, niin äänestämme tästä suositustekstistä niin kuin esittelijä sen on meille esitellyt. Ja menettelyn lisäksi haluaisin sanoa muutaman sanan tämän tapahtuman erityisyydestä. Tämä on historiallinen hetki, vaikka se ei olekaan mikään miellyttävä hetki meille. Euroopan unionista on lähdössä jäsenvaltio, eikä meillä ole mitään syytä juhlia, vaikka kunnioitammekin Britannian kansan suverenia päätöstä. Olemme silti hyvin pahoillamme tästä päätöksestä. Unionin aivan alusta asti halunnut enemmän integraatiota, lähempää yhteistyötä ja syvempää solidaarisuutta äh, sen jäsenvaltioiden kesken. Tarkoituksena on ollut vahvistaa unionin taloutta, sen paikkaa maailmassa ja varmistaa äh, hyvinvointisen kansalaisille. Yhdistyneen kuningaskunnan lähtö on näiden periaatteiden ja tavoitteiden vastainen. Viimeisen kolmen vuoden aikana unioni on yrittänyt varmistaa, että tämä ero aiheuttaisi mahdollisimman vähän haittaa kansalaisille, yrityksille ja toimielimille. Me olemme tehneet äh, intensiivisesti yhteistyötä varmastaksemme järjestäytyneen eron. Huolimatta äh, ongelmista, joita meillä on ollut tässä tien varrella, olen kuitenkin vakuuttunut siitä, että takaamme sen tämän EUn ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisen sopimuksen kautta. Haluaisin kiittää tässä yhteydessä neuvottelijaamme Michel Barnieta. Haluan kiittää häntä siitä, että hän on aina tehnyt yhteistyötä rakentavasti ja tiedottanut Brexit-ohjausryhmälle tilanteesta, samoin valiokunnallemme AFKolle ja tämän lisäksi myös poliittisten ryhmien puheenjohtajakokouksella ja valiokunnan puheenjohtajakokouksella. Äh, tämä äh, sopimus tuo vakuutta kummallekin osapuolelle, erityisesti 4,5 miljoonalle kansalaisille, jota tämä ero erityisesti koskee. Tämä koskee EUn kansalaisia yhdistyneessä kuningaskunnassa ja brittejä, jotka asuvat äh, muissa EUn jäsenvaltioissa. Ja tämä on ollut parlamentin prioriteetti Tämän puolesta olemme aina taistelleet myöskin täällä valiokunnassa, eh, jotta kansalaisten oikeudet eivät tulisi poljetuiksi. Toinen tärkeä kysymys, jonka puolesta erityisesti parlamentti ja tämä valiokunta ovat taistelleet, on se, että kunnioitetaan pitkäperjantain sopimusta ja että vältetään kova raja Irlannin maaperällä ja ettei syntyisi uudelleen kiistoja eri ryhmittymien välillä Pohjois-Irlannissa ja raja-alueilla. Tässä on myös oikeudenmukainen järjestelmä, jolla ratkaistaan taloudelliset velvoitteet EUn ja yhdistyneen kuningaskunnan välillä. Parlamentti, erityisesti tämä valiokunta, aikoo läheisesti seurata tämän erosopimuksen täytäntöönpanoja ja tulee puolustamaan unionin integriteettiä ja kansalaistemme etua erityisesti niitä, joita tämä erosopimus erityisellä tavalla koskee. Tämä sopimus perustuu vahvalle konsensukselle toimielinten välillä välillä ja ähm, ähm, periaatteille, joita yhdistyneen kuningaskunnankin tulisi äh, noudattamaan. Tämä neuvotusprosessi oli erittäin avoin ja äh, äh, jäsenvaltiot osoittivat suurta yhtenäisyyttä. Nyt meidän pitäisi keskittyä seuraavaan vaiheisiin neuvotteluun yhdistyneen kuningaskunnan ja EUn välisistä tulevista suhteista. Toivottavasti niistä tulee sellaista, että ne huomioivat kummankin osapuolen etua. Ja me tulemme varmistamaan, että avoimuus ja yhtenäisyys ylläpidetään koko tämän prosessin aikana. Ennen kuin äänestämme, sen jälkeen kun äh, kiitän herra Barnieta, halusin kiittää myös herra Verhofstadtia, joka on ollut johdossa Brexit-ohjausryhmässä. Haluaisin kiittää myös muita poliittisia ryhmiä ja äh, Danuta Hybneriä, joka viime kaudella AFKO-valiokunnan puheenjohtajana on tehnyt äh, yhteistyötä Ilmar Brokin ja Gualtierin kanssa. Joten kaikki nämä kollegat tekivät parhaansa, jotta päästäisiin myönteiseen tulokseen. Mutta ennen kuin annan puheenvuoron esittelijälle, haluaisin vielä kerran kiittää kaikkia kollegoita, brittikollegoitamme, jotka lähtevät tänään tästä valiokunnasta. Tämä on heidän viimeinen äänestyksensä täällä valiokunnassa ja ensi kuussa he eivät sitten ole enää rinnallamme. Haluaisin erityisesti kiittää kaikkia brittiystäviä eri poliittisista ryhmistä, jotka hyvin sitoutuneesti ovat yrittäneet myönteisesti myötävaikuttaa tämän valiokunnan työhön. Ja haluaisin muistaa heitä, kaik- muistaa heitä kaikki. Martin Anderson, Catherine Bearder, Daniel Hannan, Rupert Lowe, Alan MacLeod, Scott and Lisley, Chris Davis ja viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä ystävämme Richard Corbett, joka on kovasti tehnyt työtä tässä valiokunnassa. Pyytäisin, että tervehtisitte kollegojamme suosion osoituksen. Tulemme kaipaamaan heitä. you very, very much. Kiitos oikein paljon. Tulevaisuudessakin tämän valiokunnan ovet ovat teille auki. Te ette ole pelkästään tämän parlamentin jäseniä, olette meidän ystäviämme. Kiitoksia oikein paljon kaikesta työstä näistä vuosista kanssamme. Kiitos oikein paljon. Ja nyt annan puheenvuoron esittelijälle Giefer Hostatille, jotta hän eh, kertoisi tästä tekstistä, josta aiomme äänestää. Ja sitten annan puheenvuoron jokaisen ryhmän edustajille. Jos on varjoesittelijöitä, niin eh, se on hyvä, muuten muut ryhmien edustajat. Ja sitten äänestyksen jälkeen Richard Corbett haluaa brittijäsenten puolesta ehkä puhua, jos hän niin haluaa tehdä, niin mielellämme häntä kuuntelemme. Gi, ole hyvä. I want to start in fact by, uh, niin, minä tahtoisin samalla tavalla kuin sinäkin kiittää brittikollegoitamme. Olen varsin varma siitä, että kaipaamme heidän taitojaan löytää ratkaisuja ongelmiin ja tämän talon ongelmiin ja sääntöihin itsessään. Osa heistä on asiantuntijoita tämän parlamentin viime vuosien ja viimeisten vuosikymmenten aikana ollut mukana tässä työssä. Ja minä tahtoisin tässä nyt antaa suosituksen täysistunnolle. Emmehän me tässä tee päätöksiä, vaan täysistunto tästä tärkeästä asiasta. Me siis esitämme suosituksen täysistunnolle. Annammeko me tässä myönteisen vai kielteisen suosituksen tälle sopimukselle? Ja kuten me tiedämme, niin yhdistynyt kuningaskunta on parlamentissaan sopimuksen, vetäytymissopimuksen hyväksynyt. Ja tälle tulee sitten myös kuninkaallinen siunaus pikapuoliin. En ole mitenkään asiantuntija tässä brittipolitiikassa, vaikka kolmessa vuodessa olenkin aika lailla harjaantunut tässä tälläkin alalla, mutta kuitenkin tuo kuninkaallinen hyväksyntä tälle on pikapuoliin tiedossa ja me näin annamme ensi viikon keskiviikon täysistunnolle suosituksen asiasta. Tämä ei vielä sitten ole päättynyt, koska muodollisesti neuvosto asian hyväksyy vielä tuon jälkeen. En usko, että täytyy muistuttaa kolmen vuoden tapahtumista sen enempää vaikka näin usein suosituksissa toimitaankin. Ja olen saanut kovasti apua Afkon työntekijöiltä. Suurkiitos siis valiokunnan sihteeristölle. Me olemme saaneet aikaan tällaisen selvitysasiakirjan. Siinä on 34 sivua englanniksi ja vähän pidempi versio sitten muilla kielillä siitä, mitä on tapahtunut viime vuosien aikana miten meidän valiokuntamme on toiminut, mitä parlamentti on tehnyt eri päätöslauselmissaan ja neuvotteluissaan yhdessä Michel Barnierin kanssa, koska ohjausryhmässähän me sitten toimimme. Suurin piirtein sata kokousta järjestettiin tuon pääneuvottelijan kanssa. Viisi päätöslauselmaa on hyväksytty, kuten tiedätte parlamentissa. Ja en nyt kannata tässä sen kummemmin yksityiskohtiin mennä viimeisten kolmen vuoden ajan tapahtumista, vaan tässä nyt sitten sihteeristön kanssa päätimme, että tuota, me laadimme tällaisen asiakirjan, yhteenvetoasiakirjan ja varmaan kukin teistä viimeisten päivien aikana on jo lukenutkin tämän asiakirjan ja nähnyt siitä, mitä oikeastaan viimeisten kolmen vuoden aikana on tapahtunut. Ja siksi en nyt tässä pidempään puhukaan ja tässä suosituksessani ainoastaan kiinnitän huomiota muutamiin kohtiin, jotka ovat olleet parlamentin etusia kysymyksinä jatkuvasti aina. Kansalaisten oikeudet, ja parlamentti toivoi, ettei kovaa rajaa synny Irlannin saarelle. Ja uskon, että uskon voivani sanoa, että tämä sopimus, joka on saatu aikaan jo, ja jota on sitten vielä uudelleen tarkasteltu, niin tuo ratkaisu, joka on tähän uudelleen tarkastettuun versioon saatu suojaa koko tuon Irlannin saaren taloutta, kun kova rajaa ei synny ja se myös sisämarkkinoiden yhtenäisyyttä suojelee ja ne olivat meidän päätöslauselmiemme vaatimuksia tuon Irlannin ratkaisun löytymiselle. Kansalaisten oikeuksista sanoisin seuraavaa. Eli sen, mikä on tuossa sopimuksessa esitettynä kansalaisoikeu- kansalaisten oikeuksista ja mitä sitten taas brittiviranomaiset äh, tekevät, kun ne ryhtyvät täytäntöönpanemaan sopimusta. Kansalaisten oikeudet äh, sopimuksessa itsessään parlamentin ja AFKon ja Brexit-ohjausryhmän työn johdosta on parantunut tuo kansalaisten oikeuksien osio, jos sitä verrataan tuohon alkuperäiseen hyvinkin pettymystä herättäneeseen brittiehdotukseen neuvottelujen alkumetreillä, kun silloin oli hyvin rajallinen soveltamisala näillä kansalaisten oikeuksilla ja tuo kansalaisoikeuksien ala oli hyvin rajoitettu, koska kaikkia oikeuksia ei suojattu tuossa alkuperäisessä ehdotuksessa. Ja siitä sitten olisi luo, syntynyt melkoinen taakka unionin kansalaisille. Hyvin paljon ongelmia siitä olisi syntynyt, enkä ryhdy niitä sen enempää luettelemaan, koska asiakirjasta ne löydätte. Mutta joka tapauksessa parannusta on nyt saatu tähän uudelleen tarkasteltuun sopimukseen, kun siinä on puhuttu etuuksista ja sosiaaliturvan koordinoimisesta, mitä alkuperäisessä ehdotuksessa ei ollut. Ja sitten siellä puhutaan äh, lapsen tulevaisuudesta ja perheiden yhdistämisestä, mitä myöskään alkuperäisessä ehdotuksessa ei ollut mainittu. Ja näin tuo ei myöskään ollut tuota suoraa vaikutusta, joka tuo irtautumissopimuksella on. Lisäksi unionin yhteisöjen tuomioistuimen rooli oli pois tuosta alkuperäisestä sopimuksesta ja miten sitten käy esimerkiksi tuolle päästökauppasopimukselle. Sitäkään ei alkuperäisessä sopimuksessa ollut. Ja kansalaisten oikeuksista siirtymäkauden lopun jälkeen. Sitä ei ollut myöskään alkuperäisestä ehdotuksessa esitettynä eikä myöskään tuota valvontaviranomaista tarkastelemaan sitä, miten kansalaisten oikeuksia suojataan yhdistyneessä kuningaskunnassa. Sitäkään ei alun perin ollut, mutta minä voisin sanoa, että tämä parlamentti on nyt työntänyt neuvottelijoita tähän suuntaan ja Michel Barnierin suuren avun vaikutuksesta olemme saaneet nämä parannukset sopimukseen aikaan, sopimukseen mukaan. Ja näin me olemme myös neuvottelujen kuluessa saaneet poistettua tuon maksun kansalaisille, alun perin säilytetyn maksun ja esimerkiksi oleskeluun oikeuttavat asiakirjat, mitä kansalaisten täytyy esittää. Britannia esitti tätä hyvinkin laajaksi asiakirjajoukoksi ja sitten tässä on myös nopeutettu menettely esitettynä nyt ja perheille myös on yhtenäistetty järjestelmä aikaisemmin tämä, nämä hakemukset esitettiin erillisesti. Nyt voidaan esittää yhteinen perhehakemus ja lisäksi myös lisää tiedon välitystä ja tukea on tarjolla haavoittuville ryhmille. Eli kaikki nämä asiat olemme onnistuneet saamaan tuohon erosopimukseen, tuohon viimeisimpään erosopimuksen toisintoon. Ja uskon, että se on ollut parlamentin aikaansaama hyvä saavutus. Ja sitten tietysti täytyy kiinnittää huomiota sopimuksen täytäntöönpanoon, koska Tässä puhutaan myös vakiintuneesta asemasta. Tässä täytyy kiinnittää huomiota koko täytäntöönpanoon ja siirtymäkauden aikaan. Se on tietysti hyvin merkittävää, ettei työ vain pääty tässä valiokunnassa eikä parlamentin työ ollenkaan tähän, vaan meidän täytyy jatkaa eteenpäin ja valvoa sitä, miten täytäntöönpano, täytäntöön pannaan tätä sopimusta. Ja minä olen jo lähettänyt ehdotuksen tämän talon puhemiehelle Sassolille siitä, mitä voisimme tehdä, kun erosopimus lähtee käyntiin. Tässä on siis Euroopan toimielimet ja brittiviranomaiset mukana, missä parlamentin rooli sitten on. Ja uskon, että olisi syytä sekin ottaa huomioon. Meidän täytyy olla tässä mukana brittikollegoiden kanssa. Eli kiinnitän huomiota tuohon täytäntöönpanoon, erosopimuksen täytäntöönpanoon ja mehän hyväksyimme 15. tammikuuta myös yhden päätöslauselman. Me näemme ongelmia nimittäin vielä reippaalaisesti siinä, miten täytäntöönpano toteutuu ja myös miten tietyt unionihallitukset konkreettisesti täytäntöönpanevat tätä, koska tässä on kansalaisten oikeuksissa nähty kaksi vaihtoehtoa, hakemusvaihtoehto ja rekisteröinti, kirjautumisvaihtoehto. Se on artiklassa 18 eri kohdissa tuossa sopimuksessa esitetty ja 12 jäsenvaltiota on valinnut tuon kirjautumismenettelyn helpon menettelyn käyttöön juuri mitään ei sitä varten tarvitse tehdä, mutta sitten tuo hakemusmenettely, jonka yhdistynyt kuningaskunta on ottanut käyttöön, mutta myös muutama jäsenvaltio on rankempi taakka hakijalle. Ja näin tuossa 15. päivä tammikuuta päätöslauselmassa olemme esittäneet kuusi konkreettista ongelmaa, joita tässä vielä ilmassa leijuu. Ja kun me suurella enemmistöllä, muistaakseni yli 600 äänesti tämän päätöslauselman puolesta, kansalaisten oikeuksista ja minä puhuin sitten brittiviranomaisten kanssa erityisesti Brexit-asioista vastaavan Barklin kanssa ja myös Vincerin Eurooppa-asioista vastaavan eh, kabinetissaan näiden ongelmien ratkaisemisesta puhuimme. Ja erityisesti kolmesta ongelmasta, jotka säännöllisesti kaikissa yhteyksissämme tulivat esiin kaikki, kaikissa yhteyksissä, kun on kyse unionikansalaisista Britanniassa tai toisinpäin yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisista unionissa. Ja ongelmat liittyvät siihen, että ei ole mitään varsinaista asiakirjaa. Tässä on kyse muutamista miljoonista, jotka saavat sähköpostin ja siinä on esitetty tietty numero, sarja. Ja tässä on siis kyse sähköpostista jonkun käy töissä jossakin, käy lomalla Espanjassa tai vierailee vanhempiensa luona. Ja ainoa asiakirja, joka on esittää, on sähköposti. No tämä nyt on ensimmäinen havaittavissa oleva ongelma. Ja sitten työnantaja kysyy myös, mikä sinun statuksesi on. No ei tämä ole kovinkaan kätevää tämä on tietysti digitaaliaikaa, kyllä minä sitäkin puollan, mutta, en, mutta uskoisin, että olisi parempi saada jonkunlaista varmuutta ja jonkunlainen varsinainen konkreettinen asiakirja tästä oleskelusta. Ja meidän päätöslauselmassamme käy ilmi myös tuo maasta poistamis riski, koska jotkut brittihallituksen edustajat ovat sanoneet, että jos on kyse unionikansalaisesta, joka ei tietyn aika rajan sisällä pyydä oleskeluoikeutta, niin hänet voidaan poistaa maasta tätä ei ole kuultu vain kertaalleen, vaan useampaankin otteeseen tämä viesti on kuultu. Ja olen aika varma, että kun puhutaan kuitenkin miljoonista ja unionikansalaisista, jotka eivät edes ole tietoisia tästä menettelystä, ja näin he eivät jostain syystä aio hakemusta esittää ja näin sitten nuo ihmiset vain otettaisiin kiinni ja poistettaisiin maasta. Ei tämä ole meidän mielestämme hyväksyttävissä. Ja sitten vielä tuo riippumaton valvontaviranomainen ja sen rooli tuolla brittijärjestelmässä. Ei tässä ole kyse yhteisestä unionin ja brittien järjestelmästä, vaan brittijärjestelmästä. Kuinka riippumaton se sitten lieneekään? ja keitä sinne sitten nimitetään. Oikeusministeri nimittäisi tietyn määrän ihmisiä sinne tietyin ehdoin ja nämä ihmiset sitten puolestaan nimeävät tuon riippumattoman valvontajärjestelmän. Tässä nämä kolme kohtaa. Ja näistä kolmesta esittämästäni kohdasta hyvä puheenjohtaja. Nämä ovat siis nämä tärkeimmät kohdat tuossa päätöslauselmassa. Eli tuo konkreettinen oleskeluasiakirja ja tuo sähköposti, joka ihmisille lähetetään ja siellä on sitten tuo luku, tuo numero ja tuohon lukuun perustuen, numeroon perustuen unionikansalainen pääsee tutkailemaan omaa asiakirjaa pakettiaan tietosyöviranomaisen piirissä. Ja näin sitten sieltä käy ilmi, mikä heidän statuksensa on. Mutta ottavatko ihmiset sitten kuvan tuosta, tuosta screenistä ja kulkevat sitten sen kanssa ja käyttävät sitä ikään kuin oleskelulupanaan. Eli tämäkin on aika lailla ongelmallista. Ja kokouksessa brittiedustajan kanssa kävi ilmi, että ehkä olisi jostakin PDF-asiakirjasta kyse, joka voitaisiin sitten tulostaa Eli olisi jonkunlainen PDF-asiakirja, joka osoittaisi tuon statuksen, jonka on saanut, ja se näkyisi sitten tuossa näytöllä. Eli ei enää mikään pelkkä sähköposti, vaan voitaisiin tulostaa se, mikä status on viranomaisten tietokirja, tietokannoissa. Tämä ensiksikin. Ja sitten toiseksi tuosta automaattisesta maasta poistamisesta. He sanoivat, ettei tällaista automaattista maasta poistamismenettelyä olisi, eli kun tuo armon aika ikään kuin päättyisi niille ihmisille, jotka eivät ole täyttäneet erinäisiä vaatimuksia hakemuksessa statuksensa määrittelyyn, voitaisiin tarjota tällainen korjaava, korva, korjaava, korjausmahdollisuus. Eli kysyttäisiin ihmisiltä, miksi näin ette tehneet, mitkä syyt siihen olivat. Eli ei mitään automaattista maasta poistamismenettelyä otettaisi käyttöön. Minun käsitykseni mukaan tämä olisi mahdollista, mutta pääministerin lehdistöyksikkö sai kysymyksen toimittajilta, ettei tällaista automaattista maasta poistamismenettelyä olisi, ja tämä sai vahvistuksen, että armon ajan jälkeen sitten olisi mahdollisuus korjaaviin toimenpiteisiin ja saada tuo status määriteltyä. Ja sitten kolmanneksi tuo riippumattoman valvontaviranomaisen itsenäisyys. Ja näin nuo ehdokkaiden esittäminen. Oikeusministeri tässä siis nimittää tietyt, tietyn määrän henkilöitä, jotka sitten puolestaan nimittävät henkilöt tuohon riippumattomaan valvontaviranomaiseen, eli ei suoraan, vaan siinä on tällainen välivaihe tuossa nimitysmenettelyssä. Ja uskon, että kun kyse on kolmen miljoonan järjestöstä, niin he täyttävät tietyt ehdot ja sitten tietysti oikeusministeriössä mietitellään, mietitään noita ehtoja ja meidän täytyy luottaa siihen, että tämä tapahtuu mitä puolueettomimmin, mutta on mahdollista esittää ehdokkaita tuohon riippumattomaan valvontaviranomaiseen. Ja heidän täytyy sitten jäsenten täyttää tietyt ehdot, mitä ne sitten ovatkaan. Ja nämä päätöslauselmat viime viikon kokouksesta on myös kirjattu kirjeeseen herra Baglille ja se on myös lähetetty tämän talon puhemiehelle, koska minä, minun mielestäni tämä ei ollut mitenkään kovinkaan mukava päivä sinänsä, koska halusin selvennyksiä juuri näihin asioihin parlamenttia varten ja siksi halusin tällaisen kirjallisen vahvistuksen näistä eri elementeistä ja oli meidän talomme puhemiehenä on nyt saanut ne käsiinsä. Ja näin tulevaisuudessa, kun me arvioimme tässä talossa, miten tuolla naapurissa sitten erosopimusta täytäntöön pannaan, niin me voimme käyttää tätä asiakirjaa ikään kuin pohjana tulevaisuudessa. Ja joka tapauksessa pyrkiä takamaan sen, että erosopimusta täytäntöön pannaan sillä tavalla kuin me olemme sekä tuossa kirjeessä että muutenkin erosopimuksessa yleisesti ottaen toivoneet. Ja hyvä puheenjohtaja, minä henkilökohtaisesti pidän tätä päivää hyvin ikävänä ja tätä hetkeä hyvin ikävänä, surullisena, mutta haluaisin nyt avoimesti sanoa, että jos me tässä äänestämme kyllä, niin brexittiä ei tapahtuisi, ja jos ei, niin sitten se tapahtuisi. Tämä, tällaista vaihtoehtoa ole. No jos olisi, niin sitten sanoisin, että äänestäkää ei, mutta ei sitä, siitä nyt vaihtoehdosta tässä nyt enää ole kyse koska nyt on kyse siitä, tapahtuuko Brexit järjestäytyneesti vai, ja pyrimme välttämään siis tuota kovaa Brexittiä tapahtumasta helmikuun ensimmäisenä päivänä. Eli tällaiset vaihtoehdot meillä nyt on. Minusta tämä on surullinen hetki ja jos tässä voitaisiin ei äänestämällä sanoa, että ei Brexit tapahtuisi, niin heti äänestäisin ei, mutta ei se ole vaihtoehtona. Eli järjestäytyneesti erotaan vaan tai sitten kova Brexit toteutuu. Nämä ovat ne vaihtoehdot nyt tässä vaiheessa. Ja siksi suosittaisinkin tässä vaiheessa AFKO-valiokunnalle pohjautuen myös eri päätöslauselmiin Brexitistä, joissa paremmin taataan tuo erosopimuksen täytäntöönpanon toteutuminen, niin hyväksyisimme tämän suosituksen täysistunnolle. Näin Sasolille on siis lähetetty tuo kirje viime viikkojen Lontoon tapaamisten jälkeen ja mahdollisimman pikaisesti unionin parlamentin ja brittiparlamentin välille saataisiin yhteistyö aikaan, jotta voidaan sitten yhteisen komitean työtä seurata. Ja sehän perustetaan sitten erosopimuksen vaatimusten mukaisesti. Eli parlamentaarisesti voidaan siis valvoa tätä työtä. Parlamentaarisesti valvoa molemmissa taloissa tätä työtä. Minä tahtoisin myös muistuttaa siitä, että tämä on nyt viimeinen tiedonantoni Brexit-koordinaattorina tässä parlamentissa ja haluaisin tietenkin kiittää kaikkia AFKO-valiokunnassa ja erityisesti Brexit-ohjausryhmässä uusia ja vanhoja jäseniä. Pari on muissa tehtävissä jo tässä vaiheessa, mutta kiittäisin kaikkia kovasta työstä, osallistumisesta tähän työhön kun Brexit-ohjausryhmä on päätetty tuollaiseen koordinointiryhmään korvata siinä vaiheessa, kun helmikuun ensimmäinen päivä on takanamme. Ja sitä johtaa sitten AFET-valiokunnan puheenjohtaja McAllister. Ja uskon, että tässä on hyvä toivottaa hänelle onnea ja menestystä tuohon ryhmään toiseen vaikeaan tehtävään määritellä tulevat suhteet unionin ja yhdistyneen kuningaskunnan välillä. Ja kuten jo usean otteeseen olenkin jo sanonut, niin toistan vielä kertaalleen, että jossain vaiheessa tulee hetki, en ehkä ole tässä enää mukana eikä ehkä kovin kuin välttämättä muutkaan, mutta saamme ehkä nähdä tänne ei välttämättä Richard Corbettia, mutta muutaman muun brittimepin palaavan tähän taloon. Thank you very much, Guy. And... Kiitos oikein paljon Gi ja nyt Danuta Hübner, joka on EPPn varjoesittelijä. Kiitos puheenjohtaja. Entisenä AFKO-valiokunnan puheenjohtajana haluaisin muistuttaa kaikkia siitä, että Afkon vanhat jäsenet varmaan muistavat, että ensimmäinen, ensimmäisen kerran, kun puhuttiin Brexitistä, oli syyskuussa 2015, kun Charles Grant ja Jean-Claude Berry olivat puhumassa mahdollisesta Brexitin vaarasta, ja silloin oli vielä toive, että tämä oli vain potentiaalinen mahdollinen riski, mutta tässä sitä nyt ollaan neljä ja puoli vuotta myöhemmin. Sain juuri viestin, että hänen korkeutensa Englannin Iso-Britannian kuningatar on jo antanut hyväksyntänsä, joten tästä Brexitistä on tulossa nyt laki ja me nyt olemme myöskin päättämässä omia menettelytämme EUn puolella. Tämä vain yksityiskohtana. Tämä on todellakin erittäin sykähdyttävä, tunteet herättävä hetki meille kaikille. Olen varma, että parlamentti jatkossakin toimii rakentavalla tavalla niin kuin kaikkien viiden päätöslauseman yhteydessä aiemminkin, jotka Grigi mainitsi, ja tulemme antamaan hyväksyntämme neuvoston päätökselle Ison-Britannian erosopimuksesta tämän päivän äänestyksellä ja sitten myöhemmin 29. päivä, kun täysistunto äänestää. Käsittääkseni huomenna Brysselissä allekirjoitetaan kahden puheenjohtajan Charles Michelin ja Ursula von der Leyenin toimesta erosopimus ja tämän jälkeen nähdäkseni asiakirja viedään Lontooseen allekirjoitettavaksi monien muiden tavoin minäkin pahoittelen suuresti sitä, että brittikollegat ja ystävät ovat nyt lähdössä EU-sta tämän kuukauden lopussa. Ja toivon todella, että EUn kansalaiset yhdistyneessä kuningaskunnassa, mutta yhtä lailla brittikansalaiset täällä Euroopan mantereella eivät joudu maksamaan hintaa Brexitistä. Olisin käyttää myöskin tilaisuutta hyväkseni, kiittääkseni lämpimästi kaikkia Barmetin hallinnon kollegoita. He ovat tehneet ankarasti töitä meidän rinnallamme tämän erittäin hankalan ja poliittisesti raskaan ja surullisen prosessin yhteydessä. He ovat auttaneet tämän eteenpäin viimeistä Euroopan parlamentissa, mutta kuten kiitotesi Antonio ennen häntä, äänestän tänään tässä valiokunnassa – ilman, että mielin on muuttunut. Parlamentin tehtävänä on nyt jatkaa työtä tulevina kuukausina asian tiimoilta. Ja ensimmäinen osa on tietystikin, tässä työstä on tietystikin tulevan suhteen määrittelemään yhteistyön kuningaskuntaan. Tästä tulee erittäin tiukat neuvottelut vielä. Aiemmin usein puuttui aikaa. Aika tulee tässäkin prosessissa olemaan ratkaiseva tekijä. Meillä on käytännössä kahdeksan kuukautta aikaa hioa loppuun asiakirjat. Olen myöskin varmaa, että meidän prioriteettinamme kansanpuolueessa on ollut ja on jatkossakin assosiaatiosopimus. Kaikissa päätöslauselmissa viitattiin assosiaatiosopimuksen artikla 217 olisi oikeudellinen perusta, ja tämä on edenkin toiveeni. Toivon mukaan tämä toteutuu. Tämä se paras mahdollinen ratkaisu. Työmme toinen osa tulevina kuukausina on asia, jonka Ki mainitsi. Se, kuinka pistetään käytännössä täytetään erosopimusta tai kuinka varmistetaan se, että sekä yhdistyskuningaskunta ja EU kirjaimellisesti pistää täytäntöön säännöksiä. Parlamentit tulee erityisestikin valvomaan sitä, että kansalaiset sekä brittikansalaiset Euroopassa että Euroopan kansalaiset Britanniassa edenkin säilyttävät oikeutensa ja niitä ei heiltä viedä. Kiitästä puhuikin kansallisten oikeuksista. Uskon niin ikään, ja tässä viittaan nyt Antonio Tajanin sanoihin. Minäkin uskon, että Afkon valiokunnan pitäisi olla se, joka koordinoi Euroopan parlamentin valvontatyötä kun erosopimusta pistetään täytäntöön, erityisesti kun on kyse Irlantia koskevasta pöytäkirjasta, mutta muutoinkin. Afkon pitäisi valvoa kaikkia niitä hallinnollisia kysymyksiä, jotka kuuluvat Afkon toimivaltaan ja mahdolliset varatoimenpiteet, joihin toivon mukaan ei jouduta niidenkin suhteen. Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus on ilmaissut, että se ei halua pidentää siirtämän kautta sopimusta, joten ensimmäinen tammikuuta ensi vuonna saattaa tulla tällainen jyrkkä vaikutus eteen. Tuohonkin täytyy varautua. Toivon mukaan tällaista vaaraa edessä myöskin ensimmäinen heinäkuuta, jolloin pitää viimeistään päättää siirtämäkauden jatkamisesta. Toivon todella, että sopimus saadaan aikaan parhaasta mahdollisesta tulevasta suhteesta EUn ja Yhdistyneen kuningaskunnan välille. Haluaisin oman poliittisen ryhmäni nimissä sanoa, että me haluamme ilmaista tukemme sille päätökselle, joka on tehty. Me tuemme myös sitä, että hyväksymismenettelyyn liittyvä ehdotus ja myöskin hyväksytään. Eh, Kiitoksia Danota ja eh, tiedotusneksi vain Englannin kuningatar on allekirjoittanut tämän Iso-Britannian lain Brexitistä. Ja nyt sitten sosiaalidemokraattista ryhmästä Luis de Vesa. Ah, Silva Pereira. Okay. Anteeksi, Silva Pereira. Thank you, Chair. Um, of course there is not... Kiitos, puheenjohtaja. Tänään ei ole mitään juhlittavaa. Brexit on ikävä hetki unionin historiassa ja Euroopan historiassa. Minä haluaisin yhtyä kiitoksiin brittikollegoillemme. Haluaisin kiittää heitä heidän työstään ja heidän panoksestaan Eurooppa-hankkeeseen. Se on ollut arvokas. Erosopimus, josta aiomme äänestää, on yhteinen harjoitus ähm, haittojen rajaamisessa. Brexit on haitallinen kaikille EUlle ja yhdistyneelle kuningaskunnalle. Mutta siinä vaiheessa, kun päätös erota tehtiin yhdistyneessä kuningaskunnassa – Ainoa asia, joihin enää pystymme, on haittojen rajaaminen. Ja tämä tarkoittaa sitä, että yritetään päästä erosopimukseen, joka takaa ensinnäkin siirtymävaiheen, se on erittäin tärkeää, mutta myös kansalaisten oikeuksien suojan ja perustaloudellisten etujemme suojan ja tarpeen eh, huolehtia sisämarkkinoiden yhtenäisyydestä. Ja näin tässä sopimuksessa tehdään. Ja haluaisin kiittää herra Barnierta ja hänen tiimiään heidän työstään kun he ovat neuvotelleet tätä sopimusta unionin puolesta. Ymmärrän monien brittikansalaisten pettymyksen, varmastikin niiden pettymyksen, jotka äänestivät Brexitia vastaan, mutta on myös paljon kansalaisia, jotka äänestivät Brexitin puolesta, koska on totta, että tämä erosopimus ei anna monia niitä lupauksia, joita Briteille tehtiin kansanäänestyksen aikaan. Ensinnäkin tulee olemaan rajavalvontaa Irlannin merellä, koska sitä tarvitaan, jos halutaan avoimet rajat Irlannissa. Ja samalla suojellaan sisämarkkinoita. Tätä ei kuitenkaan luvattu kansanäänestyksen aikana – mutta jotkut näistä illuusioista, sanoisinpa monet näistä illuusioista, joita kansanäänestyksen aikana Briteille luvattiin, ovat sellaisia, että niitä ei pystytä toteuttamaan. Tämä on sellainen sopimus, joka on mahdollista toteuttaa, kun otetaan huomioon kaikki ristiriidat ja vastakkaiset tavoitteet, jotka meidän on otettava huomioon. Nyt on aika katsoa tulevaisuuteen, tuleviin suhteisiin, siihen mitä aiomme tehdä heti sen jälkeen, kun erosopimus hyväksytään, jotta pystymme luomaan vahvan suhteen yhdistyneen kuningaskuntaan tulevaisuudessa sekä poliittisesti että taloudellisesti. Ja jälleen kerran sitten keskustellaan joistain Brexitin illuusioista, koska meillä voi olla vain kunnianhimoinen suhde, joka varmistaa tasa-arvoisen pelikentän, reilun ja avoimen kilpailun. Pitää huolta ympäristö taloudellisista ja työ maailman standardeista, mutta tämä on kuitenkin se keskustelu, jota meidän on käytävä tulevina kuukausina. Se, että saamme aikaan hyvän sopimuksen, ei ole niinkään kyse siitä, että asia pitäisi tehdä 11 kuukaudessa. Ei pitäisi alusta asti etukäteen sulkea pois mahdollisuutta jatkoajasta, koska meidän yhteinen tavoitteemme toivottavasti on päästä hyvään sopimukseen tulevista suhteista, joka hyödyttää kumpaakin osapuolta, joka hyödyttää talouksiamme ja kansalaisiamme. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Edustaja de Bogrofield. Oui, Madame Delbos-Corfield. Corfield, c'est la partie britannique du... Niin, Delbos-Corfield, Delbos, -Corfield, Delbos kuuluu tuonne brittipuolelle, koska olen syntynyt yhdistyneessä kuningaskunnassa, mutta edustan Ranskaa, niin jos olemme puhuneet Euroopan tulevaisuudesta, suhteesta loppaukseen ja vihreästä kehityksen ohjelmasta. Ja Ranskassa olen puhunut tästä nuorten kanssa. Ja kaikki nämä heitä kiinnostavat. On puhuttu myös Brexitistä ja artiklasta 7 ja näistä kriittisistä hetkistä, joita nyt elämme kun tässä on kyse ensimmäisestä jäsenvaltiosta, joka on lähdössä unionista ja on kyse myös oikeusvaltiorikoksista, joihin kiinnitettiin huomiota muun muassa Unkarin yhteydessä. Minä kiinnitän huomiota artiklan 7 ja 50. Nämä artiklat ovat tuo, noissa perustamissopimuksissa, mutta silloin kun perustajaisät ne loivat, niitä ei ollut tarkoitus käyttää ja ne ovat hyvin väljässä muodossa esitettyjä, koska ei tiedä, eikä siksi tiedetä, miten niitä täytäntöön panna. Ja näin Brexitin yhteydessä oikeuskysymyksissä varmasti on vielä erityisen paljon yllätyksiä tulossa. Vuonna 2016, kun järjestettiin kansanäänestys, niin brittikansalaisille jätettiin kaksi vaihtoehtoa kuulua unioniin ja sitten lähteä unionista, mutta ei tiedetty tarkoin, mitä tapahtuisi, jos unionista lähtisi, mutta on kuitenkin olemassa artikla 49 perustamissopimuksissa, jota toivottavasti käytetään runsaasti. Ja me, minä toivoisimme saavamme muistuttaa, että Pohjois-Irlannin, Skotlannin ja Walesin eh, hallitukset ovat toista mieltä ja toivottu Brexitin, Brexitin hylkäämistä. Tämä on ollut johdonmukaista vuodesta 2016 lähtien. Ja, jos, ja muistuttaisin, että nuoret ja naiset äänestivät pitkälti Brexittiä vastaan. Nuorista naisista vielä suurempi osa äänesti tuota Brexittiä vastaan. Ja muistuttaisin tästä, eli naisten oikeudet täytyisi myös erityisesti ottaa huomioon. Näin hyvin murheellisena seuraan tätä Brexitin etenemistä. Ja nyt me äänestämme tästä. Toivon kuitenkin, että britit voisivat palata takaisin tähän meidän ryhmämme kiinnittää huomiota kaikkiin sopimuksen kohtiin, erityisesti kuitenkin kansalaisten oikeuksiin ja Gieferhofstadt erityisesti äsken puhui noista miljoonista kansalaisista, joiden tilanteesta ei ihan tarkkaa tietoa ole ja Strasbourgissa keskustelimme kaikista niistä ongelmista, joihin nämä kansalaiset saattavat ajautua ja, ja me toivomme valvovamme tarkalla silmällä näiden oikeuksien toteutumista ja erityisesti kun ajattelemme tuota asiakirjaa, jota ei olisi oleskelua todistamaan. E, ja kyse on ihmisistä, jotka ovat olleet yhdistyneessä kuningaskunnassa vuosia, jopa vuosikymmeniä, ja saattaisivat sitten jäädä täysin oleskeluoikeudetta. Ja meidän eurooppalaisina ja parlamentin jäseninä täytyy olla hyvin varovaisina, varo, hyvin tarkkaavaisina seurata näiden kansalaisten tilannetta yhdistyneessä kuningaskunnassa. Muistuttaisin myös naisten ja haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten tilanteesta. Labour-puolueen naiset ovat hyvin, oikein hyvän tutkimuksen ja kertomuksen tuottaneet, jossa mietitään juuri eh, Brexitin vaikutuksia naisten oikeuksiin, erityisesti kun ajattelemme tiettyjä direktiiviä, vaikkapa ty- oikeutta työntekoon, kun nämä naiset ovat saaneet nauttia tietyistä oikeuksista, miten heille käy, ja sitten nämä vähemmistössä olevat naiset ja haavoittuvassa asemassa olevat joutuvat nyt Brexitin jälkeen varmaan hyvin vaikeaan tilanteeseen, koska he eivät ole sitten enää välttämättä unionin kansalaisia. Ja sitten vielä tämä ympäristö, ympäristösäännöstö tulee olemaan myös erittäin hankala varsinkin haavoittuvassa asemassa olevien kansanryhmien näkökulmasta. Tämä on vaikea tilanne. Euroopan unioni on yhteinen arvohanke, yhteinen tulevaisuuden hanke ja jäsenvaltioiden täytyisi pyrkiä olemaan ajattelematta niin paljon omaa e, jäsenvaltiotaan. Ja meidän ryhmämme on sitä mieltä, että suvereniteettia tällä vuosituhannella toteutetaan yhdessä, eikä tällaista Brexit-tyyppistä nurkkakuntaista versiota. Kiitos. Ja nyt edustaja Huhtasaari. Okei. Okay. Finally, this is... Vihdoinkin tämä tapahtuu. Siksi, että Johnson on osoittanut vahvaa johtajuutta. Se on se syy, miksi Brexit saadaan nyt toteutumaan. Nyt loppuu kokonainen aikakausi. Britti kansalliset ottivat ohjat omiin käsinsä. Demokratia on ihan kiva juttu, eikö totta? Brexitin jälkeen EU ei ikinä ole enää sama vanha EU. Ensinnäkin kun Iso-Britannia ei ole enää jäsenvaltio, EUlta menee suuri merkittävä sotilasmahti, jolla on todellista vaikutusta maailman asioihin. Yhdistynyt kuningaskunta voi nyt toteuttaa koko potentiaaliaan, ja tämä tulee johtamaan kritiikkiin, joka kohdistuu 27 jäsenvaltion. Ihmiset tulevat ymmärtämään, että nykyinen teknokraattien EU pelkästään estää maita toteuttamasta, toteuttamasta itseään täysin suverant valtion vain voivat itse päättää omista laeistaan, veroistaan ja rajoistaan. EUn jäsenvaltiona kansallisvaltiot joutuvat luopumaan näistä oikeuksista. Tämä luo vakavan demokratiavajeen. Brexitin myötä Iso-Britannia saa takaisin toimintakykynsä. Se pystyy pistämään, täyttämään, pistämään täytän demokraattisia päätöksiä, jotka vastaavat brittikansalaisten toiveisiin ja pyyteisiin. Vuosisatojen ajan brittikansalaiset ovat olleet innoituksen lähde muulle maailmalle, kun ovat pyrkineet lisää saamaan aikaan vapautta ja demokratiaa. Mikäli on eri mieltä asioista, niin tämä on osa demokratiaa kommentelemme mikrofonia. Brexitin myötä Iso-Britannia tulee jälleen kerran vastustamaan eurooppalaista keskitettyä valtaa. Valta menee takaisin kansalaisille ja takaisin kansallisvaltioille. Tämä on onnenpäivä. Älkää, olkaa huoleti. Meillä tulee olemaan aivan upea suhde tulevaisuudessakin. Iso-Britannia. Thank you, Chair. Uh, dear colleagues. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, tämä ei ole minulle. Uh, iloinen päivä. Tulen, olen pahoillani Brexitistä, joka on nyt todellisuutta, joka 31. tammikuuta toteutuu keskiyöllä. Pahoittelen sitä monesta syystä. Ensinnäkin menetän ystäviä, brittiystäviä, vanhoja liittolaisia, jotka olivat erittäin hyviä kumppaneita meille Euroopan unionissa. Toiseksi tämä tulee heikentämään meitä kaikkia. Se heikentää yhdistynyttä kuningaskuntaa ja Euroopan unionia. Se heikentää erityisesti kansakuntia kuten Flander ja muuta. Pohjanmeren rannalla meillä on erittäin hyvät suhteet. Nyt motto on, että tehdään Isosta Britanniasta taas globaali, mutta paljon pelkään, että jotkut britit unohtavat, että suurin kauppakumppani on EU 27. 43 prosenttia brittiviennistä menee EU-mantereelle. Ja 27 prosenttia menee maihin, joihin eh, Isolla Britannialla on vapakauppasopimus EUn kautta ja meillä on professori Hilke van den Belkovin tutkimus Lövenin yliopistosta. Pyytäisin teitä lukemaan siitä Brexitin vaikutuksesta ja sen vaikutuksesta EU 27. Se riippuu siitä, onko meillä pehmeä vai kova Brexit. Se on 284 000 työpaikkaa, jotka menetetään mantereella ja jopa 1,2 miljoonaa työpaikkaa, jos tapahtuu kova Brexit. 0,6 prosenttia BKTstä menetetään EU-ssa ja jopa 2,5 prosenttia siinä tapauksessa, jos äh, päädytään sopimuksettomaan eroon. Flanderille tilanne on vielä pahempi, jopa 2,8 prosenttia BKTstä. Yhdistyneellä kuningaskunnalle menetetään 140 000 työpaikkaa ja maksimissaan 526 000 äh, työpaikkaa työpaikkaa, 1,6 prosenttia BKTstä tai 4,5 prosenttia sopimuksettomassa erossa. Kyse ei ole pelkästään kaupasta, vaan myös monista muista erittäin läistä suhteista. Puhun tässä turvallisuudesta, puolustuksesta, tutkimuksesta ja kehityksestä, yliopistojen yhteistyöstä, Erasmus-hankkeet, kulttuurisuhteet, henkilökohtaiset suhteet, kansalaiset, jotka työskentelevät mantereella tai toisinpäin yhdistyneessä kuningaskunnassa, joten meillä on hyvin paljon suhteita kumppaniemme kesken. Nyt kollegat Meillä on järjestäytynyt ero käsillä, mutta meillä ei vielä ole sopimusta tulevista suhteista kolmannen maan kanssa yhdistynyt. Kuningaskunta tulee olemaan kolmas maa ensimmäinen helmikuuta lähtien. Ja kuten kollega sanoi, meillä on vain kahdeksan kuukautta. Mandaatti hyväksytään maaliskuussa ja ratifiointi tarvitsee, siinä tarvitsee muutaman kuukauden, joten meillä on vain kahdeksan kuukautta aikaa saada aikaan toivottavasti erittäin hyvä vapaakauppasopimus yhdistyneen kuningaskunnan kanssa. Ensimmäinen sen tavoitteen pitäisi olla, että vältetään tällainen sopimukseton kova ero – se on todellinen katastrofi, taloudellinen katastrofi kummallekin osapuolelle. Mutta se, että päästään vapaakauppasopimukseen, jossa äm, edellytykset ovat täysin tasa-arvoiset, per, pelkään, että näin ei tule olemaan, mutta mahdollisimman tasa-arvoiset, niin jotta siihen päästäisiin, niin kahdeksan kuukautta on todella lyhyt aika. Ja sitten on muita yhteistyön aloja. Teemme yhteistyötä vielä Horisontti Euroopassa tutkimus ja kehitys. Siinä on kyse yhteistyötä maiden välillä, tiedonvaihdosta yliopistojen välillä. Me teemme yhteistyötä Erasmuksessa. Siinä tarvitaan yhdistyneen kuningaskunnan osallistumista ohjelmiin ja myöskin maksuja yhdistyneeltä kuningaskunnalta. Monia asioita, joista täytyy sopia yhdistyneen kuningaskunnan kanssa. Joten paljon työtä on tehtävänä erityisesti parlamentille. Toivon, että perustamme edustuston siellä, se on kolmas maa. Meillä on Euroopan parlamentin edustustoja monissa maissa, miksei naapurimaassa, miksei olisi Afkon valtuuskuntaa Westminsteriin Toivoisin, että puheenjohtaja kertoo meille neuvottelujen kehityksestä ja siitä, miten erosopimus pannaan täytäntöön. Ja lopuksi haluaisin kiittää herra Barnieta ja hänen tiimiään. Haluan kiittää teitä ja kaikkia kollegoita, erityisesti äh, koordinaattori herra Verhofstadtia. Minulle ja monille kollegoille tämä on hyvin äh, tunteikas hetki ja todella toivon, että pääsemme, saamme aikaan erittäin hyvät suhteet tulevaisuudessa. Kiitos oikein paljon herra Bourgeois. Sitten edustaja Andersson. Akaja, friends and... Hyvät ystävät, tämä äänestys tänään tulee minun nähdäkseni vaikuttamaan Euroopan parlamentin äänestykseen, joka toimitetaan ensi viikolla. Mikäli parlamentti kieltäytyy antamasta hyväksyntäänsä Brexitille, silloin Kiefer Hofstadt on aivan oikeassa. Ero sopimus ja pöytäkirja, joka liittyy Irlantiin, eivät silloin astu voimaan. Ja Iso-Britannia tulee crashaamaan ulos EUsta, tulee kova Brexit. Tavalla tai toisella Brexit kuitenkin tapahtuu. Jotkut puolet ovat mukana edellisessä vaiheessa väittivät, että he pystyisivät pysäyttämään Boreksen ja Brexitin. Ei kukaan kuitenkaan pysäyttänyt tätä Brexit-jyrää. Se tulee iskemään meihin kaikkiin kovalla kädellä, mutta erityisesti ja varsinkin Irlannin kansalaisiin. Tietenkin pois irlannin kansalaisiin. Tänään te voitte äänestää joko järjestäytyneen eron taikka kovan Brexitin puolesta. Sinn Fein on aina sanonut, että mitään hyvää Brexittiä ei ole olemassakaan. Irlantia koskeva pöytäkirja on asiakirjoita, olemme analysoineet, arvioineet, olemme työstäneet sitä ja katsoimme, että se on kaikkein huonoin vaihtoehto monesta muusta huonosta tai, tai kaikkein paras kaikista huonoista vaihtoehdosta. Olen tehnyt parhaani tässä valiokunnassa sen varmistamiseksi, että ihmiset ymmärtävät, että hyvän pitkän perjantain sopimuksen kaik- kokonaisuudessaan. Brexit ei kerta kaikkiaan ole yhteen sopiva pitkän perjantain sopimuksen yhdenkään osan kanssa. Kuka tahansa, joka yrittää äänestää tätä erosopimusta vastaan ensi viikolla, kuka tahansa sen tekeekin, hän toivon mukaan tekee sen tietoisesti. Silloin hän antaa luvan rautalanka, piikilanka aidalle ja tuulirajalle Irlannin ja pois irlannin välille. Älkäämme antako tämän asian kompastua viimeiseen aitaan tai esteeseen. Pohjois-Irlannin kansalaiset suuren enemmistönä halusivat äänestää Brexittiä vastaan. Kaikissa yhteisöissä tilanne tämä. Pitkän perään perjantain sopimus. Täytyy muistaa, me emme antaneet lupaa Brexitille, emme sitä hyväksyneet. Toivon mukaan mitään kovaa rajaa Irlantiin ei tule. Mikäli tämän parlamentin mepit joutuvat lähtemään täältä Brexit-äänestyksen myötä, vaikka poisien äänestettiin Brexitia vastaan. Tämä ei ole oikein. Loppujen lopuksi tästä tulee katastrofi koko yhteisön kannalta. Brexit vesittää pitkän perjantain sopimuksen. Se haittaa meitä myöskin taloudellisesti. Sinn Feinin johtaja, yksi johtajista ja Sinn Feinin valtuuskunnan puheenjohtaja olen minä, ja minä olen taistellut sen puolesta, mikä on oikein. Olen varmistaa, että tämä parlamentti ja jäsenet eri poliittisista ryhmistä ovat ymmärtäneet, mistä on kyse, kun puhutaan pitkän perjantain sopimuksesta ja mitä se merkitsee Irlannille. Olen sanonut aiemminkin ja olen puhunut satojen meppien kanssa myöskin silmätysten. Olen kuunnellut brittipääministeriä muun muassa eilisiltana, kun hän puhui. Jotkut varmaan kuulivat, mitä hän sanoi parlamentissa, kun hänelle esitettiin kysymys siitä, pitääkö hän kiinni erosopimuksesta – Maastakaan edelleenkin esteettömän pääsyn tavaroille isosta Britanniasta pois Irlantiin. Hän vastasi erittäin painokkaasti, että ja olen sanonut myöskin me, jotka ovat tätä prosessia. Teitä ei varmaan ketään hämmästytä se, mitä Boris Johnson sano, sanoi, kun hän sanoi, että mitään tarkastuksia ei tule Irlannin merelle. Kukaan ei tiedä brittihallintoa paremmin kuin me. Kukaan ei tunnistaa paremmin. Tiedämme, kuinka britit neuvottelevat. Olen usein jo sanonut ja sanon nytkin, että brittihallinto, kun se neuvottelee teidän kanssanne, ei katsoa, että mikä on teidän missä kohtaa tulee raja vastaan, ja sitten suostuvat sopimuksen teidän kanssa, niin siitä käydään todesta ulos ja sitten pyrkivät ottamaan uudet neuvottelut, joten älkää hämmästykö Johnsonin kommentteja eiliseltä päivältä. Tämä on heidän tapansa toimia. Minä pyydän, että ystävät ja kollegat täällä tänään muistavat, että nyt on tarve edelleenkin pysyä valppaina jatkossakin. Varsinkin Euroopan tasolla tarvitaan valppautta. Irlanti vetoaa teihin. Tämä ei ole pelkästään Irlannin kansalaisille, vaan myöskin eurooppalaisille. Jakolinjat täytyy saada poistettua Me haluamme takaisin tien kohti EUta. Mikäli te haluatte pitää kiinni lupauksesta, niin pitää yllä pitkän perään sopimusta kaikki ne osin. Tämä tarkoittaa sitä, että kun myöskin tuota osaa sopimusta vastaa sen, että voimme palata EU-hun sen jäseniksi. Tämä on minun viimeinen AFKO-valiokunnan kokoukseni. Minulla on nyt tilaisuus ollut keskustella tästä teidän kanssanne, teidän kaikkien kanssa. Ja tämähän tulee Euroopan parlamentissa vahvistuksella tämä sopimus ensi viikolla. Haluaisin kiittää teitä kaikkia teidän jatkuvasta tuestanne, jota olette osoittaneet Irlannin kansalaisille. Minä pyydän, että ette hylkää meitä myöskään jatkossa. Toivottavasti jatkossakin osoitatte solidaarisuutta ja antaa myöskin kiitosta Kieferhaustatille hänen tekemästään työstä. Erityisestikin kiitän myös puheenjohtajaa ja Elesen parlamenttikauden puheenjohtajaa Danuta Hubneria, joka oli ollut aiemmin komissaari. Hän oli käynyt Iranissa ja pois Iranissa ja ymmärsi hyvin, mitä siellä oli tapahtumassa. Toivon mukaan monet teistä ovat havainneet, että olen näytellyt tällä valiokunnassa rakentavaa roolia – ja olen voinut antaa teille tietoa asioista. Joidenkin kanssa suhde on ollut hieman haastava joskus. Ja sitten kun te matkustelette tulevina vuosina, jos teillä on samalla mahdollisuus luoda jonkinlaista demokraattisten arvojen pohjaa mukaan luettuna perussopimuksen artiklojen ylläpitäminen – jonka mukaan ei pidä millään tavalla vesittää kansainvälisiä sopimuksia tehdä niille hallaa, niin tämä tietysti pitää sisällä myöskin pitkän perjantain sopimus. Toivon, että muistatte tämän. Tämä ei välttämättä ole vielä lopullinen jäähyväis, jäähyväisten jättö. Me Irlannissa jatkossakin suunnittelemme ja valmistelemme peruslaisia muutoksia Irlannissa. Ja sitten kun Irlanti on yhdistynyt, ja se on kokonainen kansakunta, yhtenä kansakunta jälleen kerran, niin silloin Euroopan parlamentissa tulee olemaan meppejä Pohjois-Irlannista tekemässä sitä, mitä me Sinn Feinin edustajat parlamentissa me ainakin tehneet. Olemme puolustaneet kansalaisia ja pyrkineet saman aikaan parannuksia ihmisten elämään. Puheenjohtaja, olen varmi, varma, että teitä ei varmaan harmita se, mikäli hieman oikaisen sitä, mitä Että Minä arvostan suuresti sitä, että kiititte brittimeppejä, jotka nyt saavat kenkää Euroopasta. Minä olen Irlannin kansalainen. Minulla ei yhtä Irlannin passia. Minulla on kaksi Irlannin passia. Tämä on minun irlantilainen diplomaattipassini. Ja kun te osoititte kiitosta ihmisille. Olen irlantilainen. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, mitä Iranissa passissani lukee, jota minä pidän suuressa arvossa. Tämä antaa jokaiselle henkilölle, joka on syntynyt Irlannin saarella, oikeuksia mukaan luettuna Irlannin meri ja sen saaret. Kaikilla tämän passin haltijoilla on oikeus olla osa Irlannin kansakuntaa. Minä olen, minun on siis oikeuksia EU:ssa on väärin, on väärin heittää parlamentista ulos Pohjois-Irlannin edustajat. Jälleen kerran, mitä voin sanoa? Jälleen kerran, täysin rankaisematta, Iso-Britannia jättää sääntöjä noudattamatta. Kauan eläköön. Kansainvälinen solidaarisuus. Kiitos teille. Kiitos teille kaikille Irlannin kansan puolesta, varsinkin pohjois kansallisten puolesta. Älkää hylätkö meitä. Olkaa valppaina jatkossakin. Ja toivon mukaan jotkut teistä voitte tulla myöskin Irlantiin, Irlantiin vierailulle ja tutustumaan tähän meidän vetomukseemme, kampanjaamme ja pyrkimykseemme palata tänne vielä joku päivä. Thank you very much, Mr. Kiitos oikein paljon. Äh, edustaja Andersson, en ole ryhmänne jäsen, mutta minulla äh, äh, tulevaisuudessakin tulette olemaan kuen koordinaattori ja lopuksi sitoutumattomista edustaja Lau. Thank you very much, Chairman. Uh, I'd like to start by, by thanking you uh, for your great... Kiitos. Niin, kiitän kokouksen alussa esittämistänne kauniista sanoista. Toivottavasti olemme tosiaan demokraattinen toimielin. Meillä on eri näkemyksiä, mutta voimme silti tulla toimeen keskenämme. Ja en usko, että nyt pitää pitkiä puheita pitää. Brittikansa on puhunut kahteen otteeseen kansanäänestyksessä ja sitten vaaleissa. Ja me olemme todella nauttineet ajastamme täällä Euroopan parlamentissa keskusteluista, ihmisten tapaamisesta ja jos täällä olisi toimittu demokraattisemmin, niin ehkä emme olisi päätyneet tämän tyyppiseen Brexittiin alkuunkaan. Täytyy saada joustoa aikaan, täytyy saada muutoksia aikaan, koska maailma muuttuu, eikä voida pysyä tällaisena protektionismin syrjäisenä kolkkana, kun maailma jatkuvasti muuttuu ja globaalistuu. Jotkut parlamentin jäsenet eivät varmasti ole samaa mieltä tästä sopimuksesta, mutta jos uskoo demokratiaan, niin täytyy hyväksyä se, että kun enemmistö äänesti lähdön puolesta, niin ei sitä tehty mitenkään erityissyistä, vaan siksi, että haluttiin kansanvalta takaisin ja haluttiin päättää itse, mihin suuntaan maa menee Westminsterin johdolla. Ei tämä tarkoita sitä, että me lähdemme Euroopasta, me lähdemme Euroopan unionista unionista. Britannia on aina ollut historiallisestikin tärkeä osa Eurooppaa ja me olemme uhrautuneet useaan otteeseen taataksemme Euroopan vapauden ja minä uskon, että kun ajattelen tätä laitosta täällä, niin Euroopan unionin täytyisi myös reilusti kohdella kauppasopimuksessa seuraavien kuukausien aikana Britannian kansaa, koska Boris Johnson on jo sanonut, puhunut tästä lainsäädännöstä, ei minkäänlaista jatkokautta tule tämän vuoden joulukuun jälkeen. Joten uskon, että tämä täytyy ottaa vakavasti ja uskon myös, että tämän laitoksen täytyy muistaa, että kun meillä on paljon kauppaa Euroopan unionin kanssa, niin meillä on 800 miljardin eh, kauppavaje Euroopan unionin kanssa ja se kannattaa kyllä muistaa. Eli unionin intressien ja meidänkin etujemme mukaisesti on johdonmukaisesti edetä ei kannata tässä nyt sitten tehdä mitään äkkinäisiä johtopäätöksiä, kun maa on päättänyt ottaa demokraattisen päätäntävaltaansa oikein takaisin. Ja kyllä tässä sitten kuullaan myös tämä lopussa unionissa 500 miljoonan korvin, jos tässä toimitaan väärin. Uskon, että Britannia itse asiassa puol- pelastaa Euroopan taas kertaalleen tässä maailmassa, jossa, jossa yksilö on etusijalla epädemokraattisten instituutioiden edessä, jotka eivät pysty muuttamaan. Minä olen tehnyt kovasti työtä tässä parlamentissa ja olen nauttinut työstä tässä valiokunnassa ja tässä parlamentissa ja toivon teille onnea ja menestystä, mutta jos täällä ei muutosta tapahdu, niin ei päästä puusta pitkälle. Toivon, että te kohtelette brittejä reilusti samalla tavalla kuin me olemme teitä kohdelleet ja näin pääsemme sitten oikeaan sopimukseen lopulta sekä brittikansan näkökulmasta että myös unionin näkökulmasta. Kiitos. Now. No niin, nyt me äänestämme ja äänestyksen jälkeen, äänestyksen jälkeen, äh, koska kello on 17.30 äänestämme, sitten Herra eh, Corbett ja muut brittijäsenet saavat puheenvuoron, mutta nyt äänestämme. Meillä on vain yksi varjoesittelijä joka ryhmästä, jota kuultiin nyt. Nyt me äänestämme. Meillä on nimenhuutoäänestys. Onko teillä äänestyskortti mukana? Nyt äänestetään suositusluonnoksesta, joka koskee sopimuksen tekemistä iso britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä. Äänestämme. Äänestys alkaa. They, It's okay. The vote. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Meillä on 26 annettua ääntä, 23 puolesta, kolme vastaan, ei tyhjiä ääniä. Tämä teksti on hyväksytty. Grazie, congratulazioni. Kiitoksia ja onnittelut esittelijä Verhofstadille ja varjoesittelijöille heidän tekemästään työstä. Kiitoksia puheenvuoroista ja nyt annan puheenvuoron edustaja Corbettille. Kiitos puheenjohtaja, että ystävällisesti annatte minulle puheenvuoron. Uskon, että pisimpään palveleena tämän valiokunnan jäsenenä voin kiittää teitä lämpimistä sanoistanne, jotka osoititte brittijäsenille ja brittien tekemälle työlle tässä valiokunnassa. Tietystikin olen myöskin henkilökohtaisesti äärimmäisen surullinen siitä, että niin monien vuosien jälkeen viimeinen tekoinen täällä valiokunnassa on äänestää minun maani eroamisesta EU-sta. Tämä on kuitenkin myöskin suuren närkästyksen hetki olen raivoissani, koska Brexit ei enää ole kansalaisten puhdas tahto. Viime kuussa, kun järjestettiin vaalit, 53 prosenttia äänesti sellaisten puolueiden puolesta, jotka vaativat uutta kansanäänestystä. 53 prosenttia, enemmistö siis. Kaikki mielipidemittaukset viimeiseltä 14 kuukaudelta yhtä lukunottamatta ovat osoittaneet, että mikäli olisi järjestetty uusi kansanäänestys, enemmistö olisi äänestänyt EU-jäsenyyden puolesta. Viime päivinä olemme nähneet, kuinka parlamentti Walesin kansankokous ja Pohjois-Irlannin kansankokous äänestivät Brexit-sopimusta vastaan täällä meidän valiokunnassamme. Ja uskon, että näin tulee olemme myöskin parlamentissa kokonaisuudessaan tullaan äänestämään Brexit-sopimusta vastaan. Ison-Britannian alhuone on kuitenkin sen hyväksynyt. Pistäkää merkille, että kaikista parlamenteista, jotka äsken mainitsin, Ison-Britannian alahuone on ainoa, joka ei ole suhteellisella vaaritavalla valittu Vaalitapa on ei-suhteellinen. Johnsonin puolue sai vain 43 prosenttia äänestä viime vaaleissa. 43 prosenttia niistä, jotka äänestivät, eikä käytännössä 29 prosenttia ihmisistä, ei oli oikeus äänestää. Nyt hän on kuitenkin 100 prosenttia vallasta käsissään. Hän on tietystikin henkilö, joka käyttää tätä valtaa hyväkseen viedäkseen eteenpäin niin pelkästään Brexittiä, vaan myöskin sopimusta, jonka Rova May neuvotteli ja jota Johnson korjasi yhdessä kohtaa. Tämä sopimus on aivan erityisen huono Ison-Britannian kannalta. Ensinnäkin se tietystikin on sokea Brexit, joka tämän myötä tulee. Brexit, joka jättää monia avainkysymyksiä avoimeksi Kysymyksiä täytyy hoitaa neuvotteluissa, neuvotteluissa, kun puhutaan tulevasta suhteesta. Brexit tapahtuu ilman, että brittikansalaiset tietävät, mikä sen lopputulos ja lopullinen maan kohtalo tulee olemaan. Mutta nyt on jo suhteellisen selvää, että Johnson aikoo pyrkiä melkoisen etäiseen suhteeseen EUn kanssa. Maa on tulliliiton ulkopuolella, se ei ole sisämarkkinoilla, se ei tule kunnioittamaan eurooppaisia standardeja. Sillä ei paljonkaan intoa osallistua poliisia turvallisuusalan yhteistyöhön tai Erasmus-opiskelun vaihtoon tai tutkimusohjelmiin ja niin poispäin. Näihin osallistuminen ei millään tavalla taattua tällä hetkellä. Kun Brexit tältä pohjalta etenee ilman, että brittikansalaiset voivat äänestää oikeasta käytännön Brexit-sopimuksesta kansanäänestyksessä, ei pelkästään periaatteellisesta Brexitistä, niin kuin miltei neljä vuotta sitten tehtiin, vaan sitten kun sopimus olemassa, siitä, että siitä voisi äänestää, se oli mahdollista. Ja nyt sitten sanotaan kanssa, että no tehän sanotte, mitä te haluatte neljä vuotta sitten, joten pitäkää turpa kiinni ja sitten hyväksykää se, mitä hallitus esittää. Ei tämä ole demokraattista. Mitä tahansa muuta mieltä onkaan tästä sopimuksesta, niin tämä sopimus ei ole saanut selkeää brittikansan hyväksyntää. Tämä on se syy, miksi minä ja muut äänestimme vastaan. Olen hyvinkin tietoinen siitä, että parlamentin enemmistö tulee hyväksymään sopimuksen. Herra Verhoostatin ei kannata olla huolissaan siitä, mitä seuraamuksia tulisi, mikäli Euroopan parlamentti ei hyväksy sopimusta. Hän, hän varoitti siitä, että tämä johtaisi välittömästi kovan brexittiin. Tämä avaisi uudelleen neuvottelut sen sijaan, että hyväksytään se, että aloitte suuret neuvottelut ja vältyttäisiin jyrkältä vaikutukselta, niin tämä ei tule toteutumaan. Tästä tilanteessa ei nyt olla. Minä ja monet muut äänestivät täällä ja myöskin täysistunnossa tulevat äänestämään periaatteidensa ja arvojensa mukaisesti, sen mukaisesti, mihin olemme aina uskoneet. Olemme uskoneet aina ja uskomme vieläkin, että Britannian paikka on eurooppalaisessa perheessä ja kumppanussuhteessa, jonka avulla pyritään saamaan aikaan parannuksia mantereellamme asunnon, asuvien ihmisten elämään. Thank you. Kiitoksia oikein paljon, herra Korpet teidän puheestanne, mutta myöskin työstänne täällä valiokunnassa ja parlamentissa. Onko muita brittijäseniä, jotka halusivat puheenvuoron? Selvä. Edustaja Mäkines ja sitten edustaja Ruisteves. Kiitoksia. Kun tulin tänä aamuna tähän, äh, tänne, niin ajattelin, että hoidetaan tämä, äh, hoidetaan Brexit ja mennään sitten kotiin. Mutta oli hyvä, että meillä oli syvällistä keskustelua, arvostin puheenvuoroja, joidenkin surua ja joidenkin iloa. Olen iloinen, että viha on vähentynyt täällä salissa. Se oli hyvin haitallista. Se ei ole ehkä kadonnut kokonaan, mutta toivottavasti seuraavassa vaiheessa ihmiset kuuntelivat toisiaan kunnioittaen niin, että se on sekä EUn että yhdistyneen kuningaskunnan edun mukaista. Kun katsotaan tulevaisuutta, meidän on katsottava päätöslauselma viime viikolta ja löytää mekanismi, jonka avulla meillä on yhteyksiä, yhteistyötä, mitä ikinä brittikollegojen kanssa, koska se on kaikkien edun mukaista, niiden kansalaisten myös, joita edustamme. Minä liityin tähän valiokuntaan Brexitin takia ja koska olin huolestunut Irlannin tilanteesta. Ja Leo Ratkar Simon Covoni, Euroopan ministeri, niin tekivät kovasti työtä kanssanne, jotta pahin ei tapahtuisi Irlannin saarella. Ja kiitän niitä monia jäseniä, jotka vierailivat Irlannissa ja näkivät, kuinka näkymätön tuo raja on ja ymmärsivät, kuinka hullua olisi se, että palaisimme takaisin. Ja siksi minua nyt vähän häiritsee se, minkä puolesta nyt äänestimme. Ja tulen uudelleen ensi viikolla puolesta äänestämään raskain sydämin, koska ähm, Euroopan union on hieno siinä, että se tuo ihmiset yhteen ja ihmiset kuuntelevat toisiaan, joten olen erittäin surullinen tänään. Tämä on ollut huono päivä, mutta mutta kunnioitan sitä, että yhdistynyt kuningaskunta lähtee ja ihmiset äänestivät sen puolesta. Mutta tämä on vaikea hetki meille kaikille ja viimeisemmät kommentin ovat kollega Lindanuta Hybnerille, puheenjohtajalle ja Kiefer Hofstadille ja monille, jotka tekivät kovasti työtä tämän asian ympärillä eri poliittista ryhmistä. Kiitän teitä äh, ja sihteeristöä. Me emme aina tehneet hyödyllistä työtä, koska edistystä jouduttiin purkamaan, mutta olemme oppineet siitä, ja toivon, että yhdistynyt kuningaskunta on ainutkertainen tapaus ja toivottavasti he ymmärtävät, että ovat osa Eurooppaa ja että äh, lähteminen äh, monissa suhteissa, säännöksissä ja muualla äh, ei ole järkevää. Ehkä 11 kuukauden kuluttua tämä ymmärtämys kasvaa ja kuten jotkut kollegat ovat toivottaneet hyvää Euroopan unionille, niin me toivotamme heille kaikkea hyvää. Tulemme kuitenkin kiistelemään teidän kanssanne vielä, mutta toivottavasti järkevällä tavalla, joka näkyy sitten seuraavassa neuvotteluvaiheessa. Työ on tehty ja se viedään loppuun ensi viikolla ja sitten työmme alkaa jälleen. Kiitoksia varapuhemies McGuinness ja nyt edustaja Luistevesi. Thank you, President. Uh, indeed, it is uh, a very... Niin, kiitos. Tämä on valiokuntamme kannalta surullinen päivä ja minä olen nyt kuitenkin puoltanut tätä sopimusta niistä syistä kuin Guy Verhofstadt täällä esitti ja myös muut. Mutta kuitenkin näin toimin raskain sydämin vastuutuntoisena ja välttääksemme ne, tuo kovan Brexitin vaarat. Olen erityisen murheissani. Tämä on vaikeaa kaikille muille eurooppalaisille, kuten minulle, kun olen federalisti, äänestää sen puolesta, että yksi valtio lähtee liitostamme, mutta toisaalta tämä on artiklaan 50 pohjautuva laillinen tapahtuma. Sen myös perustamissopimukset ovat mahdollistaneet ja kansanäänestyksessä Brexit niukin naukin voitti. Näin monia taktisia virheitä on varmastikin tehty ylipäätään kansanäänestyksen koolle kutsumisesta. Se ei ollut tarpeellista muutenkaan. Ja sitten koko kampanjasta Remain puolella ja vielä siinä, miten brittiparlamentti, kun oppositio ehkä olisi voinut saada toisen kansanäänestyksen aikaan, niin tukikin tätä näitä vaaleja. Mutta Kuitenkin on käyty jatkuvasti keskustelua siitä, mikä on Iso-Britannian rooli Euroopassa. Tämä keskustelu on ollut käynnissä vuosia ja se on se liittyy todella tähän koko Euroopan kysymykseen. Ja näin vaikkakin alusta alkaen yhdistynyt kuningaskunta ei ollut mukana rakentamassa tätä yhteisöä ja sitten vasta vuosien päästä liittyi tähän yhteiseen yhteisöön. Ja näin nyt me varmaankin ryhdymme miettimään juuri sitä, että ehkä tämä onkin uusi alku. Voimme ryhtyä kampanjoimaan, ehkä emme nyt niinkään ainakaan eh, heti tapahtuvan uudelleen liittymisen eteen, vaan sen eteen, että mantereella ja saarilla olevat Euroopan kansalaiset voisivat kampanjoida Euroopan puolesta Britanniassa ja tätä tehtäisiin sitten ihan kansalaisyhteiskunnan rohjuuritasolla, jotta voitaisiin vastustaa tuota valheellista propagandaa, joka on Britanniassa viime kymmenet vuodet ohjannut harhaan kansaa ja on päästy nyt tähän tavoitteeseenkin viime vuosien aikana ja monien vuosien ajan. Joten uskon, että nyt täytyy miettiä tätä uutta alkua ja tehdä kovasti työtä sen, eteen, sen hetken eteen, että Britannia voi demokraattisesti